tekemästänne työstä. Tämä keskustelu on nyt päättynyt ja me menemme eteenpäin. Seuraava aihe, suullinen kysymys neuvostolle ja komissiolle ihmiskaupasta. Ensimmäinen puhe, puhuja Anna Hed, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Me tiedämme kaikki, että ihmiskauppa on kaikista vakavimpia ja törkeimpiä rikoksia maailmasta. Siksipä onkin aika hullua puhua näin tärkeistä asioista näin myöhään illalla tyhjälle salille. Ei ole yleisöä eikä journalisteja paikalla. Vuonna 1850 orjuus virallisesti kiellettiin kaikkialla Euroopassa, ja tästä huolimatta lähes 200 vuotta myöhemmin sadat tuhannet ihmiset joutuvat kärsimään nykyaikaista orjuuden muodosta ihmiskaupasta Euroopassa. Euroopan parlamentti ja muut EU-instituutiot kantavat erittäin suurta vastuuta nykypäivän orjuuden torjumisessa ja pysäyttämisessä, jolla on monia muotoja, esimerkiksi pakkotyö, seksiorjien kauppa, elinkauppa, adoptio, kerjääminen. Siksi olen iloinen, että tänään kuitenkin keskustelemme tästä tärkeästä kysymyksestä. Kiitän kaikkia teitä hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä ja toivon, että yhdessä – saamme lopulta aikaiseksi yhteisen päätöslauselman. Toivon myös, että uusi komissio mahdollisimman pian tekee direktiiviehdotuksen, joka koskee ihmiskauppaa, sellaisen, joka on vahvempi ja menee pidemmälle kuin vanha komission ehdotus puitepäätökseksi Ihmiskaupan ongelman käsittelemiseksi meidän täytyy ottaa kokonaisvaltainen lähestymistapa ja ottaa huomioon kaikki politiikka, joka tähän asiaan liittyy. Siis ei pelkästään rikosoikeus, vaan myös maahanmuutto ja niin edelleen. Meillä täytyy olla kunnolliset sanktiot näistä rikoksista, niiden täytyy peilata tämän rikoksen törkeyttä ja niiden on oltava sellaiset, että ne, jotka käyvät kauppaa ihmisillä, saavat tuntea seuraukset nahoissaan. Erityisesti uhrien täytyy saada enemmän apua ja suojaa ja alaikäiset uhrit on otettava huomioon. Jotta todella voidaan torjua ihmiskauppaa, kaikkien jäsenvaltioiden on panostettava ennaltaehkäisevään työhön ja tällöin on, on pitkälti kyse kysynnän vähentämisestä meidän maissamme. Ihmiskaupan uhrien tarjoamia palveluita, niitä ei siis, niille ei pitäisi olla kysyntää. Jos kysyntä laskee, silloin myös palveluiden, palveluiden saatavuus ja niiden tarjonta vähenee. Lopuksi vetoan neuvostoon ja komissioon sekä Euroopan parlamenttiin ja jäsenvaltioihin ja muihin EUn instituutioihin, että pysäyttäisimme yhdessä nyt tämän nykyaikaisen orjuuden ihmiskaupan Euroopassa. Kiitoksia. Thank you. And now Mrs. Bauer. Kiitos. Ja rouva Bauer, kaksi ja puoli minuuttia. Köszönöm az emberkereskedelem súlyát. Kiitos. Ihmiskauppa on hyvin tärkeä kysymys. Ja tyypillisesti Euroopassa satoja tuhansia ihmisiä on tämän uhreja, uhrina. Tämä on täysin uskomatonta. Jopa tulkit ovat olleet tuhansien uhrien tulkkeina ja, ja julkisuudessa luullaan, että tämä on täysin marginaalinen ilmiö ja tämän merkitystä ei ollenkaan osata arvioida niin tärkeäksi kuin mitä se on. Eurooppa. Euroopassa tarvitaan nyt lisää ponnistuksia ja meidän pitää pyrkiä torjumaan ihmiskauppaa. Haluaisin tässä yhteydessä koskea kahta asiaa. Ensinnäkin uhrien suojelu ja sitten kysynnän vähentäminen. Vaikka eurooppalaista lainsäädäntöä on olemassa uhrien suojelusta ja komissio on luvannut arvio, on lupautunut arvioimaan tätä lainsäädäntöä uudelleen vuonna, tai lupasi tehdä näin 2009, niin tässä puhutaan 81 vuodelta 2004 ja se pitäisi nyt uudelleen tarkistaa ja uhrien suojelua pitäisi parantaa ja päivittää. Ilman sitä me emme pysty vähentämään myöskään järjestäytynyttä rikollisuutta tällä alalla, niin kuin Europolissakin on todettu. Haluaisin myös kiinnittää huomionne kysynnän vähentämiseen, koska ihmiskaupalle löytyy markkinat ja näillä markkinoilla ovat kysynnän ja tarjonnan lait voimassa niin kuin yleensäkin. Ja ylennä, yleensä me unohdamme markkinoiden kysyntäpuolen. Ja ennen kuin saadaan kysyntää vähennettyä ja karsittua, niin me emme pysty torjumaan ja ehkäisemään ihmiskauppaa. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että meidän pitää koordinoida erilaisia lähestymistapoja ja strategioita. Komissiosta olemme nähneet, että pääosastot ja eri päätöksentekijät eivät silläkään tasolla koordinoi strategioitaan ja tietoakaan ei kentälle riittävästi kulje. Ja neuvosto seuraavaksi. señoras Head Bauer. En... Arvoisat parlamentin jäsenet Bauer ja Head, olen täysin yhtä mieltä aloitteesta, kysymyksestä ja käynnistämästänne keskustelusta. Ihmiskauppa on todellakin vakavin vitsaus, joka ihmiskuntaa koskettaa ja se on myöskin sellainen haaste, johon meidän täytyy yhdessä puuttua. On hyvin tärkeää yhdistää voimamme Euroopan tasolla ja laajemminkin, jotta voimme tätä vitsausta torjua. Suullisessa kysymyksessänne puhutte ensinnäkin siitä, että että Euroopan unionin pitäisi keskittyä ihmiskunnan ongelmiin, sosiaaliseen osallisuuteen, sopeuttamispolitiikkaan ja muuhun. Ja jos todella vastaamme tähän kyllä, niin olemme sitä mieltä, että tämä olisi oikeanlainen toimenpide. Sitten rikosten suhteellisuuden olette ottanut esille ja myös sitä varten tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta uhreja voidaan suojella. Te korostitte tätä asiaa ja on aivan totta, että uhreja on suojeltava ihmiskaupan torjumiseksi. Uhrin suostumus tai lapsen suostumus hyväksikäyttöön ei merkitse, sillä ei ole mitään merkitystä, kun suunnitellaan ihmiskauppaan syyllistyville asetettavia seuraamuksia. Te otatte esiin myöskin erään toisen hyvin tärkeän kysymyksen, joka liittyy toimivaltasäännöksiin. Siihenkin on puututtava. Toisessa kohdassa korostatte tietojen koordinointia ja olemme siitäkin samaa mieltä teidän kanssanne tavasta, jolla tähän ongelmaan voidaan tarttua. Lisäksi kysytte mahdollisista ennaltaehkäisytoimista ja me katsomme, että Euroopan unioni jo toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimia. Neuvoston päätelmät vuodesta 2005 on pistettävä täytäntöön tehokkaasti. Ja nämä asiat ovat mukana myöskin sopimuksissa, joita monien muun mm. muassa Afrikan maiden kanssa on solmittu. Tämä on mukana myöskin Länsi-Balkanin maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa. Ja me korostamme ihmiskaupan torjuntaa niin, että me tiedostamme nämä ongelmat ja ne, jotka ovat uhrien kanssa tekemisessä, tiedostavat nämä ongelmat. Ajattelen tässä muun muassa rajaviranomaisia. Voin sanoa teille, että puheenjohtajavaltio Espanja aikoo kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan lapsiuhreihin. Se on meille ensisijainen tavoite ja aiomme pyytää komissiota esittämään tästä asiasta, eli alaikäisten, EU-hun yksin tulevien alaikäisten ongelmista aloitteen. Ja äh, toimikaudellaan seuraavien kuuka- kuuden kuukauden aikana puheenjohtajavaltio Espanja aikoo äh, käynnistää keskustelun ihmiskauppaa koskevasta direktiivistä luotan siihen, että komissio hyvin pian tekee ehdotuksen tästä asiasta. Ja ehdotuksen perusteella sitten Espanja käynnistää keskustelun neuvostossa ja luonnollisesti myös parlament, Euroopan parlamentti tuohon keskusteluun jatkossa osallistuu. Kyse on todellakin modernista orjuudesta. Kiitos. Kiitos komissaari. Kiitos puhemies. Ministeri tässä juuri selvitti sitä, miten tässä on kyse tosiaan orjuudesta tässä ihmiskaupassa. Ja haluan kiittää rouvia Hedja Bauer siitä, että he esittivät tämän kysymyksen. Meidän täytyy löydä tämmönen, löytää tosiaan tämmöinen kokonaisvaltainen lähestymistapa, ihmisoikeuspainotteinen – ja jossa perustetaan myös kansainväliselle yhteistyölle myös kolmansien maiden kanssa. Ja tämä komissio, komissiossa on hyväksytty puitepäätös, joka julkistettiin maaliskuussa 2009. Ja tämä puitepäätös tukeutuu ihmis, vuoden 2005 Euroopan neuvoston ihmiskauppa yleissopimukselle. Mutta se menee itse asiassa pidemmälle. Niin kuin ministerikin sanoi, niin me olemme käyttäneet tätä uutta oikeusperustaa, jonka Lissabonin sopimus mahdollistaa, jotta mahdollisimman äkkiä voisimme tehdä direktiiviehdotuksen siitä, eh, tai, tai jossa otettaisiin huomioon nämä keskustelut, joita on käyty ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan. Ja nyt tässä tämä uusi direktiiviehdotus on paljon kunnianhimoisempi kuin entinen puitepäätös. Ja tuntuu siltä, että Euroopan parlamenttikin tulee olemaan hyvin keskeisessä asemassa ja että se on hyvin sitoutunut tämän asian eteenpäin viemiseen ja vahvistaakseen eurooppalaista oikeusperustetta ihmiskaupan torjumiseksi. Joitakin elementtejä nyt vastauksena tähän kysymyksen tekstiin näistä rangaistuksista ja seuraamuksista. Ihmiskauppahan on vakava rikos ja siitä pitää sellaisena myös rangaista. Rangaistuksen pitää olla riittävän vakava ja täytyy olla jonkun näköinen enimmäisrangaistus, joka tietysti tällä hetkellä on kolmesta 20 maata, 3-20 <laughs> vuotta maasta riippuen myös elinkautinen saattaa olla raskauttavien asianhaarojen vallitessa rangaistuksena. Mutta ei ole normaalia, että näin suuri haarukka on jäsenvaltion välillä. Tätä ei voida mitenkään perustella eurooppalaisessa kuviossa. Ja tässä uudessa ehdotuksessa ehdotetaan, esitetään hyvin korkeita rangaistuksia. Mikä sitten on uhrien suojelun taso? Tämä tuki ihmiskaupan uhreille, majoituksen, lääkehoidon, psykologin terapian, tulkkauspalveluiden, oikeudellisen edustajan löytämiseksi on hyvin tärkeää kuten Espanjan puheenjohtajana toivoo, niin mekin aiomme tällaisia erityisiä toimenpiteitä tuoda esille, jotka, joissa, joilla suojellaan erityisesti uhrina olevia lapsia. Tämä oikeudellinen neuvonta tulee olla, tulee olla ilmaista lapsille. Ja vuoden 2010 aikana komissio tulee ensimmäisen kertomuksensa julkaisemaan direktiivin täytäntöönpanosta – joka direktiivi liittyy oleskelulupiin kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhriksi. Ja sitten katsotaan tämän kertomuksen jälkeen, pitäisikö direktiiviä muuttaa jotenkin. Sitten kysynnän vähentäminen. Komissio myös tulevassa ehdotuksessaan tulee ottamaan mukaan lausekkeen, jossa jäsenvaltioita kannustetaan toimimaan tämän asian suhteen, joten seksuaalisten palveluiden tai työvoiman käyttö pitäisi kriminalisoida siinä tapauksessa, jos tiedetään, että tämä henkilö on ihmiskaupan uhri. Sitten mikä on tämä juridinen toimivalta tai to, tuomioistuinten toimivalta. Jokaisessa maassa tulee suojella paitsi omia kansalaisia, myös siellä pysyvästi asuvia kansalaisia. Ja myös sitten syyttää sellaisia henkilöitä, jotka ovat ulkomailla harjoittaneet ihmiskauppaa. Tässä viittaan mafiakysymyksiin, rikollisjärjestöihin, joihin kuuluu eri kansalaisia, ja jotka keskittävät rikollisen toimintansa johonkin maahan, joka on siis EUn jäsen. Ja sitten lopuksi vielä tietojen keruusta komissio on hyvinkin ponnistellut luodakseen tämmöisiä yhteisiä mittareita tiedonkeruun pohjaksi. Ja me pyrimme saamaan jonkunnäköisiä luotettavia lukuja, vertailukelpoisia lukuja EU-sta. Ja toivomme, että näiden aloitteiden tulokset sitten niitä seurataan läheisesti, jotta saamme luotua Eurostatin äh, ja EUn eri virastojen, Europolin, Eurojustin, Frontexin kanssa ja, ja, ja perusoikeusviraston kanssa yhteiset mittarit. Sitten ennaltaehkäisystä. Meillä on rahaa, jolla pyritään ehkäisemään rikollisuutta, joka 2010 kohdistuu nimenomaan ihmiskauppaa vastaan. Ja Tukholman Tukholman ohjelmassa on myös selkeitä ohjelmia ja, ja toimenpiteitä, jotka yleisessä toimenpideohjelmassa, jotka on sisäoikeusasioiden neuvostossa päätetty, joilla kohdennetaan toimia yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Joten tässä tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa ihmiskaupan välttämiseksi, ehkäisemiseksi. Kuten sanoin, komissio ihan lähiaikoina tulee esittelemään direktiiviehdotuksensa ja olen tyytyväinen, että myös Espanja puheenjohtajana on omalta puoleltaan ilmoittanut keskustelevansa, tuovansa keskusteluun tämän kysymyksen, joka varmasti rikastuttaa myös komission ehdotusta. Ja toivon, että tämä ilmiö saataisiin eh, sen sijaan, että se kasvaa, niin saataisiin se vähenemään jäsenvaltioissa. Nyt on siis aika energisesti puuttua tähän asiaan. Thank you, Commissioner. And, uh, Mrs. Angelilli. Kiitos, Rova Angelilli. Kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Innanzitutto... Kiitos, puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegoita Bauer ja Head tästä aloitteesta. Kaikki ovat jo ennen minuakin todenneet, että ihmiskauppa on todella vakava rikos. Siinä on kyse laittomasta työstä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kyse on rikoksista, joita ihmiset häikäilemättä tekevät rekrytoidessaan ihmisiä tällaiseen toimintaan. Tästä, he saavat tästä myös hyvää palkkaa. Tämä, tästä kuitenkin kärsivät uhrien lisäksi myös uhrien perheet ja lapset. Useimmiten tämän kohteeksi joutuvat naiset ja lapset, he maksavat tästä toiminnasta suurimmat hinnat. On arvioitu, että maailmassa on noin kolme miljoonaa ihmiskaupan uhria ja 90 prosenttia heistä on naisia ja lapsia. Vuonna 2008 Euroopan parlamentti laati ensimmäisen eurooppalaisen lastensuojelustrategian ja Siinä puututtiin prostituutioon, laittomaan työhön, seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja pakkoavioliittoihin. Siinä kiinnitettiin myöskin huomiota seksuaaliturismiin. Tässä nämä olivat vain esimerkkejä. On voitava torjua tätä ilmiötä myöskin EUn sisällä ja hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunnasta on tehtävä ensisijainen tavoite EUn agendalla. Kaikki toimenpiteet ja säädökset ovat tärkeitä ja niitä on laadittava kiireellisesti, jotta uhreja voidaan suojella. Myös Tukholman ohjelmassa puututaan alaikäisten uhrien suojeluun. Tämän iltaisessa keskustelussa on huomioitava se, että komission ja neuvoston on ehdottomasti jatkettava työtään ja on saatava uusi direktiivi, jossa näitä asioita todella käsitellään, niin kuin niitä kuuluu käsitellä. Kiitos. Kiitos ja onnittelen teitä nimitykseni johdosta lasten oikeuksien varapuheenjohtajaksi. The, um, achievement of, uh... Kiitos puhemies. Edustajien Head ja Bauer saavutus. Vaikkakin tätä asiaa käsitellään hyvin myöhäisenä aikana, niin heidän ansionsa on se, että he ovat täällä ottamassa tätä asiaa esiin väistyvän komission jäsenen ja uuden neuvoston puheenjohtajan kanssa ja he käyttävät hyvin voimakkaita kuvaavia sanoja tästä asiaa käsitellessään. Tässä salissa on tänään sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät tämän ilmiön monimutkaisuuden, mutta he ymmärtävät myös, että EUn kansalaiset vaativat EUlta toimia tämän nykyaikaisen vitsauksen suitsimiseksi. Varo, totesi, että komission ehdotus aiheesta saadaan hyvin pian. Tänä aamuna kuulimme komissaariehdokas Malmströmiä ja hän suunnitteli EUn ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorin nimittämistä. Jos tämä kaikki tapahtuu, niin pääsemme ainakin eteenpäin asiasta, mutta meidän on ehdottomasti siirryttävä sanoista tekoihin. Ihmiskauppa on niin monimutkainen ilmiö ja koskettaa niin monia alueita, kuten pakkotyö, järjestäytynyt rikollisuus, seksuaalinen hyväksikäyttö ja niin edelleen, joten vaaditaan myös kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Komissio, komission jäsen Barrot luetteli joukon asioita, jotka todella haluaisimme nähdä toteutuvan käytännössä. Tarvitsemme EUn yhteistä politiikkaa, jonka EUn kansalaiset näkevät todellisena toimintasuunnitelmana, niin silloin ollaan oikealla tiellä. EUn kansalaiset ymmärtävät, että ihmiskauppa on monimutkainen asia, mutta he eivät ymmärrä, he eivät näe, että olisi kokonaisvaltainen lähestymistapa. Toivomme siis, että, että Malmström tarttuu toimen pian ja toivon myös, että ihmiskauppaa ja esimerkiksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsitellään määrätietoisesti ja kokonaisvaltaisesti. Nyt siis siirtykäämme sanoista tekoihin. Ja tämän kysymyksen esittäjät ovat hoitaneet tehtävää osaltaan hyvin. Rova puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tästä hyvästä yhteistyöstä. Tässä on kyse erittäin tärkeästä aiheesta. Ihmiskauppa on kai nykyään rikollisuuden ehkä vakavin muoto. Ja nämä luvut, joita kuulimme osoittavat, että tässä ei ole tapahtunut mitään parannusta asiaan, vaan nimenomaan pakkotyön osalta luvut ovat lisääntyneet ja naiskauppa on pysynyt entisellään, joten tässä tarvitaan nyt toimia kiireisesti ja myös johdonmukaisia toimia. Jotta me menestyisimme ja onnistuisimme, niin tarvitaan jonkun näköistä tällaista kokonaisvaltaista integroivaa lähestymistapaa eri aloilla. Lähtökohtana on kansalaisten eh, tietoisuuden kasvattaminen että tiedetään, että ihmiskauppaa nimenomaan Euroopassa tulee vastaan joka kaupungissa ja joka maassa. Ja tarvitaan jonkunnäköistä valistustyötä, niin kuin esimerkiksi Saksassa maailmanmestaruuskisojen osalta eh, tuotiin esille, että tällaista tapahtuu meilläkin. Ja keskustelua pitäisi nyt sitten eh, yleisön keskuudessa kannustaa, jotta jokainen tiedostaisi tämän ongelman. Sitten uhrien suojelu, koska nämä henkilöt ovat niin dramaattisessa tilanteessa, niin heille pitää antaa lääketieteellistä hoitoa, psykologista hoitoa ja tukea muutenkin, jotta he pystyisivät mahdollisesti palaamaan omaan maahansa tai heille annettaisiin mahdollisuus löytää uusi kotimaa ja uusi elämä. Thank you. Now Mrs. Sargent. Kiitos rouva Sargentini. Kolme minuuttia. Ei in the Dutch... Oh, ik ging in het Nederlands praten. Dat was het. Niin, voihan minä hollantiakin tosiaan puhua. Tänään eräässä hollantilaisessa sanomalehdessä oli raportti, uutinen parsan viljelijästä, joka oli otettu kiinni epäiltynä siitä, että hän oli työllistänyt romanialaisia työntekijöitä ihmisarvoa alentavin ehdoin. Siis myös EUn sisällä tällaista hyväksikäyttöä ja orjatyötä esiintyy. Ihmiskaupan torjunta ei siis saa rajoittua siihen, että otetaan kiinni sellainen henkilö, joka hyväksikäyttää toisia, vaan on keskityttävä myös uhrien oikeuksiin ja heidän tulevaisuuteensa, niiden on oltava meidän ajatustemme keskiössä. Ihmiskauppiaat eivät saa saada sitä tunnetta, ihmiskaupan uhrit eivät saa saada sitä tunnetta, että he ovat yksin ja kukaan ei tue heitä. Heille täytyy tarjota kaikkea mahdollista sosiaalista, taloudellista, psykologista tukea – On ratkaisevaa, että uudessa direktiivissä otetaan myös tämä psykologinen puoli näin hienosti esiin. Kuulin, että herra Baro ja muutkin täällä puhuivat kyllä kauniita sanoja näistä asioista. Ne ihmiset, jotka käyttävät ihmiskauppaa välineenä ja hyväksikäyttävät toisia ihmisiä, ansaitsevat rangaistuksen. Se on aivan totta, mutta minä kysyn, että miten me niitä uhreja voimme auttaa. Jos työnteko kriminalisoidaan, jos ihmiskaupan uhreilla on jatkuva pelko siitä, mitä heille tapahtuu, he ajautuvat aina vain syvemmälle rikolliseen maailmaan. Ja miten voisimme tämän estää? Siihen kysymykseen mielelläni kuulisin tai löytäisin vastauksen. Tietysti ihmiskaupan uhreille pitäisi tarjota myös perspektiiviä oleskeluluvasta, pitkäaikaisesta oleskeluluvasta, jotta he ylipäänsä uskaltaisivat kääntyä ihmiskauppiaita vastaan. He voivat ilmiantaa näitä ihmisiä vain silloin, jos heidän ei itse tarvitse pelätä sitä, että heidät lähetetään takaisin kotimaahansa ja sitten siellä heidän täytyisi jatkuvasti pelätä sitä, että he siellä törmäävät ihmiskaupan harjoittajiin. Jos tilanne on tämä, niin eivät he koskaan ilmianna tekijöitä. Meidän täytyy antaa ihmiskaupan uhreille keinoja toimia vaikeassa tilanteessaan. Ja herra Ziobro, minuutti. Kiitos puhemies. On todella häpeällistä, että nykyajan Euroopassa, jossa na- nautitaan ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista, että Euroopasta on tullut orjuutuksen paikka niin monelle. On todella sokeeraavaa, että tämä usein koskee haavoittuvaisimpia henkilöitä, kuten naisia ja lapsia. Kansalaisvapauksien valiokunta ja minä Olen, itse olen osallistunut useisiin näihin menet- oikeudellisiin menettelyihin ja olen havainnut, että usein on, tässä ihmiskaupassa on kyse lasten orjuuttamisesta. EUn jäsenvaltioilla täytyisi olla keskusviranomaiset, jotka voisivat myös edistää kansainvälistä yhteistyötä. EUn toimielimillä pitäisi olla tässä ratkaiseva rooli. Olemme tietoisia siitä, että ihmiskauppa liittyy kansainväliseen rikollisuuteen ja meidän on muistettava, että on langetettava niin vakavia seuraamuksia, että me poistamme välineet niiltä, jotka tästä hyötyvät. Kiitos. Ernst, for one and a half minutes. Rova Ernst, puolitoista minuuttia. Ihmiskauppa on todellakin nykypäivän panttivanki. Sitä ruokkivat köyhyys ja epätietoisuus. Pahin muoto siinä on todellakin lapsikauppa, johon usein liittyy seksuaalista hyväksikäyttöä. GUE-ryhmän mielestä komission on pikaisesti tartuttava toimeen Tärkeimmistä edellyt, yksi tärkeimmistä edellytyksistä ihmiskaupan torjumiseksi on uhrien oikeuksien vahvistaminen. Vain jos se onnistuu, siis ei pelkästään sanktioiden kautta, voidaan ylipäänsä torjua ihmiskauppaa. Ja me tarvitsemme erittäin selkeitä sääntöjä siitä, että ihmiskaupan uhreille ei langeteta rangaistuksia ihmiskauppatapausten yhteydessä. Toimiva suoja ja tuki rikosoikeudellisen prosessin aikana, mutta myös sitä ennen ja sen jälkeen on taattava kaikille. Ja tämän on koskettava myös sitä, että on oltava mahdollisuus harkinta-aikaan ennen prosessia ja mahdollisuus vetää kanteensa tai ilmiantonsa takaisin. kaikkien ihmiskaupan uhrien käytettävissä on oltava maksuton oikeusapu ja neuvonta, ei pelkästään lasten lapsi asiamiesten, lasten asianajajien käytön on oltava mahdollista. Ja lisäksi on oltava pakko toimia tämän ilmiön kitkemiseksi esimerkiksi kouluttamalla rangaistus- ja oikeuslaitosten sekä poliisilaitosten henkilöstöä. Not in her place. Rova ei paikallaan. Sorry, Mr. Borghesio. Anteeksi, herra Borghesio. Kiitos puhemies. Olin mukana komissioehdokkaan kuulemisessa tänään ja sielläkin puhuttiin ihmiskaupan estämisestä. Onneksi havaitsin, että tästä ollaan yksimielisiä. Muutamia vuosia sitten näin ei vielä ollut. Ja kun otetaan huomioon massamaahanmuuton, laittoman massamaahanmuuton asettamat vaarat ja se, että tietyllä tavalla autetaan näitä rikollisjärjestöjä, jotka hyödyntävät tätä työvoimaa. Kaikki ovat nyt yllättäen tietoisia tästä ilmiöstä, ei mitenkään iloisina. Ja olisikin tärkeää, että otettaisiin huomioon syy-seuraussuhde, kun ajatellaan koko tämän toiminna, tätä toimintakulttuuria. Pääsyy laittoma, on laiton maahanmuutto ja tässä rikollisjärjestöillä on aivan merkittävä rooli sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella. On myös rikollisjärjestöjä, jotka tätä toimintaa harjoittavat Euroopan ulkopuolella. Meidän täytyy vakavasti käsitellä tätä vakavaa ja häpeällistä ilmiötä. Meidän on huomattava se, että tämä on yksi seuraus muutosta, joka ei ole hallinnassa ja tähän täytyy säännöillä puuttua. Kiitos. Niin, Rova Dodds ei ole paikallaan. Herra Pappa Nikulao, puolitoista minuuttia. Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella tämän kysymyksen tekijöitä. Me elämme nykymaailmassa ja tällainen ihmiskauppailmiö ilmiön uskotaan hävinneen, mutta tilastot valitettavasti osoittavat, että näin ei ole tapahtunut. Jo miljoona lasta tai naista on maailmanlaajuisesti päivittäin uhrina. 230 000 uhria Euroopan unionissa. Tämä on YK luku. Ja Kreikassa seksi, seksin hyvä, hyväksikäyttöön noita, näitä on jo 30 000 vuosittain, sekä naisia että lapsia. Mutta on tässä muustakin ihmiskaupasta kyse. Ja tämmöiset heikkoudet, jotka tällä hetkellä ovat, ovat nämä seuraavat. Eurooppalainen institutionaalinen puitteisto liittyen tähän rajat ylittävään rikollisuuteen ei auta asioita eteenpäin. Ja senpä takia me tarvitsemme tämmöisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja meidän pitää nopeuttaa toimenpiteitämme. Ja senpä takia odotamme tätä ehdotusta lainsäädännöksi. Toiseksi, uhrien suojelu on tärkeää ja senpä takia tarvitaan rakenteita tämän tätä varten. Ja olen iloinen kuullessani, että Espanja aikoo varata resursseja ja rakenteita luodakseen sellaisia alueita, joissa ihmisiä voidaan kouluttaa uhrien tukihenkilöiksi. Tällainen orjuuden muoto ei kuulu Euroopan unionin, jossa pitäisi kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Kiitos. Sitten Rova Kosta, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen siihen, että me käsittelemme tänään tällaista asiaa ja kiitänkin kysymyksen esittäjiä. Kaksi valiokuntaa ja poliittiset ryhmät ovat tässä mukana. Täällä komission taholta on ja neuvoston puheenjohtajavaltion taholta on esitetty tärkeitä toimenpiteitä ja aika lailla sisällöllisesti olemme olleet yksimielisiä noista toimenpiteistä. Me tiedämme, että näitä toimenpiteitä on hyvin vaikea toteuttaa, mutta kyse on kuitenkin 300 000 henkilöstä, joista 90 prosenttia on naisia ja lapsia, joita, jotka vuosittain joutuvat ihmiskaupan uhriksi. Ja tämä määrä on tänä vuonna tai viime vuonna edelleenkin kasvanut ja näin ollen on hyödynnettävä EUn uudet toimivaltuudet ja Tukholman oh-, ohjelma, jotta voimme luoda uusia toimenpiteitä, innovatiivisia toimenpiteitä. Meidän on päästävä EUn tasolla eteenpäin. Esimerkiksi Italiassa 98 vuodesta on ollut säädös voimassa, joka käsittelee uhrien suojelua. Meidän täytyy myöskin näihin sosiaalisiin puoliin kiinnittää huomiota ja meidän täytyy myöskin pohtia sitä, miten asiakkaisiin päästään käsiksi. Lisäksi rikosten täytyy olla johdonmukaisia EUn tasolla, niin kuin komission jäsenkin totisi. Uhrien suostumus ei todellakaan ole tässä merkittävä asia ja minä haluaisin lisätä tähän erityisesti alaikäisten suojelun sekä sen, että tuetaan henkilöitä, jotka tulevat Euroopan ja jotka ovat jo joutuneet aikaisemmin ihmiskaupan uhreiksi todella pitkäaikaisesti. Nämä henkilöt siis tulevat meidän alueellemme ja heitä on tuettava. Kiitos. Rova Parvanova, puolitoista minuuttia. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на свой ред искам да Puhemies, hyvät kollegat. Onnittelen kysymyksen esittäjiä ja kiitän komissiota sekä neuvoston edustajaa siitä, että kaikki pyrkivät hakemaan ratkaisuja tähän ongelmaan. Ihmiskaupassa on tärkeää ottaa huomioon se, että luotaisiin Euroopan unionin laajuinen alusta, jolla voitaisiin tehostaa jäsenvaltioiden toimia ihmiskaupan uhrien suojaamiseksi. Myös koordinaattorin viran perustaminen ihmiskauppa-asioissa oikeusasioista vastaavan komission jäsenen alaisuuteen voi varmistaa sitä, että kaikissa jäsenvaltioissa lähestymistapa tähän ilmiöön on yhteinen. Ihmiskaupan lähteitä on tutkittava ja pyrittävä tekemään, toteuttamaan ennaltaehkäisyviä toimia EUn tasolla, koordinoinnin, kansalaisyhteiskuntarakenteen, tiedotuskampanjoiden ja uhrien avustamisen kautta ja heidän kuntoutumiseensa on myös panostettava. EU-tasolla vaaditaan koordinoitua strategiaa, jotta jäsenvaltiot voisivat saada tukea toimissaan ihmiskaupan torjumiseksi. Kiitos. Rova Janakutakis, minuutti. One who is another's property. Jos on joku toisen omaisuutta ja täysin avuton uhri, niin tämä on ehkä ihmiskaupan määritelmä, mutta se ei ole, vaan se on orjuuden määritelmä kauppa tarkoittaa tänä päivänä orjuutta, ihmisten kauppa, puhutaanko nyt sit, puhutaanpa nyt sitten naisista, lapsista tai miehistä, on rikos ja se on nousussa kaikissa jäsenvaltioissa. Köyhyys, perheväkivalta ovat syitä ihmiskaupalle. Britanniassa on noin 5000 uhria, joista 3500 lapsia. Ja on hyvä, että tästä asiasta käydään keskustelua. Kansallisten äh, hallitusten, äh, hallitusten ja lainvalvontaviranomaisten äh, ja rajaviranomaisten yhteistyötä pitää vahvistaa. Aloitteiden pitää olla lähtöisin jäsenvaltioista ja niitä EU-tasolla tulee tukea. Now, Mrs. Svensson, for one and a half minute. Rova Svensson, puolitoista minuuttia. Tack, Kiitos puhemies. Jos kysyntää ei ole ihmiskaupan uhrien hyväksikäytölle, jos ei ole kysyntää seksuaalipalveluille, sellaisessa maailmassa ei olisi myöskään ihmiskauppaa. Kysyntä on avainsana, kun ajatellaan ihmiskaupan torjumista. Toinen tärkeä tekijä on se, että ihmiset monissa kolkissa maailmaa elävät köyhyydessä, epäinhimillisissä oloissa ja siksi heistä tulee helposti niiden uhreja, jotka haluavat käydä kauppaa ihmisillä ja ostaa ihmisiä. Tarvitaan siis sekä panostuksia kysynnän vähentämiseen että tietenkin ennaltaehkäiseviä toimia esimerkiksi elinolojen kohentamista niissä maailman kolkissa, joista uhreja hankitaan. Minä ja vasemmisto kiitämme Hedia ja Baueria tästä kysymyksestä, mutta haluaisin toisaalta nähdä hiukan eriytyneimpiä ehdotuksia siitä, miten uhreja voidaan tukea. Esimerkiksi pakkotyön uhrit tai seksuaalisen hyväksikäytön uhrit voivat tarvita erilaisia lähestymistapoja ja erityyppistä tukea, erityyppisiä keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Uh, Rova Jimenez, Peter Ilvario, puolitoista minuuttia. Sí, eh, muchas gracias. Kiitos. Yhdistyneiden kuningaskuntien raportin mukaan viime vuonna yli 60 miljoonaa ihmistä joutui EU-ssa ihmiskaupan uhreiksi ja näin ollen EUn toimenpiteissä täytyy pitää ensisijaisena uhrien suojelua niin, että kiinnitetään erityistä huomiota naisten, naisiin ja lapsiin, jotka ovat kaikkein huonoimmassa asemassa. Tässä on erilaisia ilmiöitä aivan silmiemme edessä ja tämän vuoksi tuen parlamentin vaatimusta siitä, että uhrien auttaminen on ehdotonta ja että rikokset ovat vakavampia. Rikokset, joita syyllisille langetetaan, kuten Barokin totesi. Komission on voitava hyödyntää kaikki mahdollisuudet ja lainsäädännölliset toimenpiteet, jotta ihmiskaupan uhreja voidaan puolustaa. Tarvitaan puolustusjärjestelmää, sellaista järjestelmää, ja olen pyytänyt Espanjaa puheenjohtajakaudellaan toimimaan tämän edestä. Meidän on voitava tehokkaasti torjua tällaisia rikoksia ja meidän on käytettävä tiukkaa kieltä ja Espanjan puheenjohtajavaltiona on käytettävä tiukkaa kieltä, jotta nämä toimet ovat kaikkialla EU:ssa tehokkaita. Toivon, että ne, joilla on velvollisuus toimia, eli me olemme tietoisia tästä siitä, miten vakava asia ihmiskauppa on. Mrs. Benova. It's okay, thank you, Chairman. Benova. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kysymyksen esittäjiä tärkeästä asiasta ja he ovat käsitelleet tätä asiaa hyvinkin monipuolisesti. Haluan tukea tätä kysymystä ja lisätä pari asiaa. Suurimmalla osalla ihmisillä ei ole mitään käsitystä siitä, miten laajaa ihmiskauppa on, vaikka tässä on kyse kolmanneksi tuottavimmasta laittomasta toiminnasta. Tämä on täysin epäinhimillistä, varsinkin koska se koskee lähinnä naisia ja lapsia. Ja senpä takia tähän pitää puuttua massiivisesti ja yhtenäisesti. Tarvittaisiin tämän kolme, tämä ö, ja tämä, tämän puuttumisen pitää kohdistua nimenomaan kysyntään ja näihin äh, ihmisten kauppaajiin. Ja ja koska maissa on tällä hetkellä paljon epävarmuutta, niin tämä johtaa ihmisten epätoivoon. Ja meidän täytyy sen, sen takia pyrkiä tukemaan tällaista ihmisarvoista elämää, jotta ihmiset eivät joudu rikollisten uhreiksi. Tämä on tärkeää ja sen takia pitää ää, ää, tästä hyödy, hyötymisestä ra, rankaista ää, ankarasti. Ja tällainen esimerkki kaikki rangaistus ehkä toimii kysynnän tarjonnan vähentämiseksi ja erilaisten elinten pitää tehdä yhteistyötä tällä alalla. Wikström Rova Wikström, minuutti. Herr talman. Kiitos puhemies. Orjuutta ei siis ole vielä poistettu, kuten, kuten monet kollegat ovat jo korostaneet. Nykypäivän orjuutta on seksikauppa ja sitä käydään jatkuvasti. Naisten, lasten ja poikien ruumiita myydään kuin lihapaloja, ihan niin kuin mitä tahansa kauppatavaraa tiskistä. ihmisiltä poistetaan aivan perustavanlaatuisetkin ihmisoikeudet ja heistä tulee meidän aikamme orjia jäsenvaltioissamme. Ja tämän voidaan katsoa olevan Euroopan kaikista suurin epäonnistuminen ja tilanne täytyy nyt saada muuttumaan sitä kautta, että kysyntää rajoitetaan ja se hävitetään kokonaan. Ruotsissa on seksinostolaki, seksinostokielto lakisääteisesti ja se on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi. Lait ovat tärkeitä, sillä niillä voidaan osoittaa, että yksikään ihmisen ei ole myytävänä jo vuonna 1807 orjuus kiellettiin lakisääteisesti, mutta sitä on, sitä esiintyy edelleenkin Euroopassa ja on aika lähettää se sinne historian syviin syövereihin. Meidän tehtävämme on toimia tässä asiassa ja näillä sanoin haluan tiittää, kiittää edustaja Hedja Bauer heidän hienosta työstään, jota me kaikki tuemme. Kiitoksia. Herra Czarneski, minuutti. Panie komisarzu, panie ministrze, szanowni państwo. Komissaari, ministeri, hyvät naiset ja herrat. Muutama minuutti sitten vihreiden edustajat korostivat sitä aivan oikein, että tämä kysymys, ihmiskauppa, ei ole mikään ulkoinen, Euroopalle ulkoinen ongelma, joka tuotaisiin EU-hun. Se on myös sisäinen ongelmamme. Minunkin maani kansalaisia myydään useisiin muihin jäsenvaltioihin – ja tämä on vakava, huomattava ongelma. Ja senpä takia meidän pitää toimia solidaarisesti, yhteisvastuullisesti, ei pelkästään toimielinten tasolla, vaan jäsenvaltioiden tasolla. Ja haluaisin muistuttaa tässä niistä tapahtumista, jotka, jotka tapahtuivat vuosia sitten, jossa Italian poliisi ja italialaiset viranomaiset reagoivat tiettyihin Puolasta kantautuneisiin signaaleihin ja viesteihin ja, ja pyyhkivät tällaisia ihmiskauppaesimerkkejä pois, jossa oli puolalaisia laittomasti otettu töihin. Täm, näistä ei auta hiljen, hiljetä. Kiitos. Vuosittain Vuosittain yli miljoona henkilöä joutuu orjuuden uhreiksi, näistä 90 prosenttia seksuaaliseen tarkoituksiin. Vain todella harvat ovat saaneet apua ja vain todella harvat ovat nauttineet, saaneet oikeudenkäynnin. Ihmis kaupan tuottama voitto on jopa suurempi kuin huumekaupan tuottama voitto ja erityisesti tämä hyödyttää rikollisjärjestöjä. Tarvitaan koordinointia toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltiot eivät saa vastustaa lainsäädännön yhdenmukaistamista, vaikka se ei olisikaan mukana perussopimuksissa. Jäsenvaltioiden täytyy voida määritellä yhdessä rikosoikeudelliset seuraamukset. Meidän täytyy myöskin rangaista seksipalve- laittomien seksipalvelujen kysynnästä. Nimittäin on hälyttävää, että erityisesti lasten hyväksikäyttö on kasvanut 20 prosentilla. Olisi voitava ennaltaehkäistä tätä niin, että keskitytään lapsiin ja lasten vanhempiin. Yli 20 prosenttia vanhemmista, joiden lapsia on hyväksikäytetty, ovat sanoneet, että tämä on tehty internetin välityksellä. On lopetettava sellaiset internetsivut, joissa lapset joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Tarvitaan Euroopan tasoista johdonmukaista koordinoitua lähestymistapaa ja on myöskin voitava rangaista kysynnästä ja ihmiskauppaan syyllistyneitä on rangaistava. Pyydämme komissiolta kokonaisvaltaista ehdotusta, jotta voidaan puuttua ihmiskauppaan. Kiitos. Rova Kansa ei ole paikallaan, joten seuraavana Rova Thompson, yksi minuutti. Tack, herr Formen. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, myös minä haluan kiittää kysymyksen esittäjiä. Ihmiskaupan torjuminen on varsinainen haaste, sillä se on tuottoisaa liiketoimintaa, joka kasvaa aina vain voimakkaammin ja rangaistukset ovat vähäisiä verrattuina muihin järjestäytyneestä rikollisuudesta, kuten ase- tai huumekaupasta langetettaviin rangaistuksiin. Siksi sitä on torjuttava erityisen tarmokkaasti Ihmiskaupan uhrit tarvitsevat suojaa, emmekä halua, että heitä lähetetään takaisin niihin köyhiin oloihin, joista he ovat kotoisin. Meidän on keskityttävä siis heidän suojelemiseensa ja meidän on perustettava erilaisia toimia, joilla esimerkiksi prostituoitujen palvelujen ostaminen on kriminalisoitava ja meidän on torjuttava myös pakkotyötä. Ihmiskauppa on kriminalisoitava selkeästi. Rova Blinkevičiūtė, minuutti. Hyvä puhemies, kollegat. Liettuan tilanne, jossa järjestäytynyt rikollisjengi, joka äh, kävi ihmiskauppaa, joutui pidätetyksi, osoitti, että tämä on hyvin laajalle levinnyt ongelma ja ilmiö, joka äh, talouskriiseissä vain vahvistuu. Noin 90 prosenttia ihmiskaupan uhreista ovat naisia ja lapsia. Suurin osa heistä ovat uhreiksi joutuneet köyhyyden takia tai sairauden takia. Tämä on kamala rikos ja nöyryytys ihmisarvolle sopimaton. Mikä voisi olla tällaista orjuutta kamalampaa? Ja senpä takia on tärkeää yhdistää jäsenvaltioiden voimat ja myös kolmansien maiden kanssa yhteistyötä pitää vahvistaa, jotta voitaisiin käydä myös dialogia kansalaisjärjestöjen kanssa ja pitää katsoa jonkunnäköistä koordinaattorin tointa EU-tasolla. Uhrien, uhria pitää suojella ja heille pitää tarjota integroitumisen mahdollisuuksia. Ja myös näiden järjestäjien rangaistuksia pitää koventaa. Mr. Mikolakis. Catch the eye. Herra Mikolasik. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som poblahoželať predkladateľ. Hyvät kollegat, haluan kiittää kysymyksen laatioita ja haluan todeta vielä, että ihmiskauppa on kaikista tuottoisimpia kansainvälisen rikollisuuden muotoja. Tilastojen mukaan 700 000 viiva yksi miljoona ihmistä joutuu ihmiskaupan uhriksi ja EU:ssa uhreja on jopa 300 000. Siksi tuen täysin sydämin sitä, että tulevaisuudessa toteutamme sellaisia toimia, jotka suuntautuvat tätä toimintaa vastaan. Meidän ei pidä pelkästään rangaista syyllisiä, vaan myös palvelujen käyttäjiä. Meidän on ilman muuta suojeltava uhreja mitä suurimmassa määrin ja riippumatta siitä, missä jäsenmaassa he oleskelevat ja missä rikos on tapahtunut. Suojelusta ei saa tulla mitään toissijaista sekundääristä viktimisointia, uhriksi tekemistä ja erityistä suojaa tarvitsevat alaikäiset. Lopuksi haluan vielä todeta, että ihmiskauppaa tehdään usein myös elinkaupan nimissä. Herzlichen Dank auch für die Möglichkeit. Kiitos mahdollisuudesta ottaa kantaa tähän kysymykseen. On hyvin olennaista, että kun puhutaan ihmiskaupasta, eh, niin tämä on tämmöinen tabukysymys ja hyvin usein meidän kehittyneissä yhteiskunnissa puhutaan, tätä uhrit ovat sellaisia naisia kuin prostituutit ja, ja lapsia ei usein edes tajuta uhreiksi. Ja jotta me pystymme onnistuneesti puuttumaan, niin me tarvitsemme tiedostamista ja tarvitsemme rahaa. Ja meidän pitäisi ottaa huomioon se, koska ei tavoite voi olla vain se, että tekijät otetaan kiinni ja rankastaa, vaan meidän täytyy katsoa, että uhri on suojelu on onnistunut niin, että uhri ei toistamiseen joudu uhriksi. Ja senpä takia uhria pitäisi pystyä sitten yhteiskuntaan sopeuttamaan uudelleen. Meidän pitää ottaa lapset ja naiset nimenomaan sellaisen, sellaisen suojelun kohteeksi, että he, saa, he pääsevät takaisin yhteiskunnan jäseniksi. Kiitos puhemies. Euroopassa on aikailtu jo liian pitkään tässä kysymyksessä ja siksi mielelläni kuulin täällä ministerin ja komission nykyisen ja tulevan jäsenen ajatuksia tästä alueesta. Malmström esittää tälle alueelle hyvin tärkeällä sijalla hänen työssään olevaa direktiiviä. Erityisesti tarvitaan uhrien tukea ja eritoten tätä tukea tarvitsevat lapset. Yhdistyneessä kuningaskunnassa yksin viime vuonna 325 lasta heihin kohdistui epäilyjä siitä, että he olivat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi. Omalla alueellanikin on lapsia, joista on käyty kauppaa, mutta Jopa senkin jälkeen, kun nämä lapset rekisteröidään sosiaalipalveluissa, he katoavat, monet heistä katoavat, sillä he ovat ihmiskauppiaittensa vallassa. Ja ihmiskauppialle kaupankäynti lapsilla on aivan liian helppoa. EU on pysäytettävä tämä toiminta. Kaupatut ihmiset ovat äänettömiä, heillä ei ole omaa ääntä, joten EUn täytyy puhua heidän puolestaan ja meidän on lopetettava tämä kammottava rikollisuuden muoto. Rouva Ebermeier, minuutti. Herra. Niin varkaudet, prostituutio, murrot, nämä ovat sellaisia e, joita ihmiskauppiaat e, panevat uhrinsa tekemään. Ja tässä haluaisin todeta, että meillä Itävallassa meillä Itävalta on paitsi transittomaa myös määränpää maa ja suuri osa näistä ihmiskaupparyhmistä tuovat Itä-Euroopan maista Keski-Eurooppaan suuntaan ja siis jäsenvaltioiden välillä. Fakta on, että tällainen ilmiö on lisääntymässä ja tuntuu siltä, että meidän ulkorajoillakaan valvonta ei toimi. Ja kun katsotaan tätä kehitystä, niin saattaa olla busseja, turistibusseja, tällaisia rikollisten järjestämiä busseja, ja eikö olisi järkevää, kun katsotaan, millaisia kertomuksia saadaan erilaisista viranomaisista, että tässä tapauksessa nämä kyseiset raja-alueet saisivat vahvistettua rajavalvontansa, jotta pystyttäisiin tällaista kauppaa ehkäisemään. Rova Zaborska, yksi minuutti. Gratulujem autorkaan, kun predloženei Kiitos puhemies Minäkin kiitän kysymyksen esittäjiä ja kiitän komission ja neuvoston edustajia vastauksesta. Otan esille erityisesti yhden asian, joka liittyy tähän ongelmavyyhteen. Erityisesti lapset ovat haavoittuvia ja heillä on suurempi vaara joutua ihmiskaupan uhreiksi. 79 prosenttia joidenkin tutkimusten mukaan on lapsia ja naisia ihmiskaupan uhreista ja nimenomaan lasten vanhempia on valistettava. Vanhemmat eivät monesti tiedä tai heitä ei kiinnosta, mikä heidän lapsiaan uhkaa tai missä he viettävät vapaa-aikaansa. Siksi olen monta kertaa ehdottanut kampanjaa, jonka otsikkona olisi Tiedätkö, missä lapsesi on? Euroopan laajuista kampanjaa. Ja tällä kiinnitettäisiin vanhempien huomiota heitä, heidän lapsiaan vaanivaan vaaraan. Meidän täytyy suojella lapsia yhdessä heidän vanhempiensa kanssa, mutta valitettavasti vanhempia ei mainita tässä koko direktiiviehdotuksessa. Herrassa Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. W kontekście dzisiejszej debaty Hyvät kollegat, tässä keskustelussa pitäisi ottaa huomioon kolme asiaa erityisesti. Ensinnäkin rikolliset eivät jää tarpeeksi kiinni näistä rikoksistaan. Ja näyttää siltä, että nämä luvut ovat, rikollisluvut ovat vielä liian pieniä. Uhrit eivät saa riittävää apua ja kompensaatiota. Kun katsotaan eurooppalaista ihmiskaupan laajuutta, niin vain muutamassa jäsenvaltiossa on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin. Kolmanneksi tilanne että ei valvota riittävästi, joten on selvä, että tämä ongelma ei rajoitu vain EU-hun ja sen takia on hyvin tärkeää, että teemme yhteistyötä vastaavien viranomaisten kanssa muissa maissa ja saada näin lisäarvoa ihmiskaupan torjumiseksi. Kiitos. Ja tässä on sitten katsotajalista käyty läpi. Annetaan neuvostolle vastauspuheenvuoro. Herra Lopes Carita creo que este amplio debate eh, Kiitos puhemies. Tämä oli aika laaja keskustelua ja vaikuttaa nyt siltä, että tässä on käsissä aivan valtava ongelma, joka on myös suuri haaste meille ja olen iloinen, että tämä keskustelu käytiin sellaisena päivänä, jolloin ensi kertaa olin Euroopan parlamentin edessä. Tämä oli suuri kunnia minullekin. Ja me olemme nyt käyneet keskustelua kahdesta tärkeästä asiasta tänä iltana. Tässä hyvin tärkeässä ja, ja, ja vastuullisessa parlamentissanne. Minä uskon, että meidän pitää tarttua nyt toimeen koko voimallamme ja niillä kaikilla keinoilla, jotka meillä käytettävissä on, koska tämä on suuri ongelma ja meidän vastapuolemme on hyvin voimakas myös. Tämä on myös poliittinen ongelma ja, ja, ja tässä salissa on selkeää poliittista tahtoa näkynyt ja voitte uskoa ja luottaa siihen, että minä käytän kaiken poliittisen voimani äh, sanavaltani, jotta voin viedä tätä asiaa eteenpäin. Uskon myös, että Tämä on ilmiö, joka pitää, jota pitää lähestyä Euroopan tasolla. Me olemme saaneet tietää, mitä ongelmia Euroopan eri maissa on. Herra Papa Nikolau Hors, kuulimme tästä rajat ylittävästä luonteesta. Eli tämä tapahtuu Euroopassa ja tämä pitää myös selvittää Euroopassa tämä ongelma. Joten vielä kerran komissio komission pitää nyt eh, tehdä direktiiviehdotus mahdollisimman nopeasti, jotta saamme tämän Euroopan tasolla eteenpäin. Rova Roitova selkeästi sanoi tästä asiasta omassa puheenvuorossaan ja uskomme tai uskon, että nämä kolme eh, aspektia, jotka eh, lainsäädännössä pitää tulla esille, ovat seuraavat. Ensinnäkin uhrien suojelu, joka on erittäin tärkeä. Uhrien suojelu on tämän koko asian kulmakivi ja siihen puheenvuoroissa ja kysymyksissäkin useimmiten viitattiin. Ja on hyvin tärkeää suojella uhreja, koska he suurimmaksi osaksi ovat ää, näitä haavoittumimpia yhteiskunnan jäseniä, naisia ja lapsia. Ja on mainittu myös tämä eurooppalainen uhrin, uhrien suojelumääräys instrumenttina, joka on meidän asialistallamme aika korkealla. Toinen aspekti on nämä ankarat rangaistukset. Herra Fievro tähän myös puuttui. Ja sitten kolmanneksi kysyntä tällaisille palveluille pitää saada vähenemään. Se on hyvin keskeinen osa tätä kokonais, ö, kokonaiskysymystä ja lähestymistapaa. Me tarvitsemme tosiaan tällaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja, ja tämä on meidän sitoumuksemme asiaan. Monsieur le Président, merci. Lopuksi Paro. Ah. Arvoisa puhemies, Tämä keskustelu todellakin selvensi tulevan direktiivin valmistelua ja arvoisa ministeri, komissiolla on tarkoitus esittää tuo ehdotus tämän kevään aikana. Haluaisin lainata Claude Moraisia, joka puhui siitä, että on taisteltava kaikkein modernein tyyppien eh, välineiden avulla tätä eh, vitsausta vastaan. Meidän täytyy hyödyntää kaikista nykyaikaisempia välineitä, jotta voimme kaikenlaista hyväksikäyttöä torjua. Arvoisa ministeri, haluan todeta, että on kolme pilaria. Ensinnäkin uhrit, sitten eh, rangaistusten vakavuus ja kysyntään liittyvät ongelmat. Minä korostan uhrien suojelua. Mehän neuvottelimme jo puitepäätöksessä siitä, että kaikkia uhreja ilman ehtoja voidaan tukea. Annetaan myös oikeusapua, tukea rikosoikeudellisissa menettelyissä, myös psykologinen hoito ja sairaanhoito asuntojen takaaminen ja sellaisen kielen käyttö, jonka uhri ymmärtää, on tärkeää. Lisäksi on muita lisäapuvälineitä. Haluaisin sanoa äh, Rova Chaborskalle äh, lapsikaupan uhreista sen, että komissio aikoo käsitellä tämän ilmiön torjumista ja nämä lapset pyritään myös sopeuttamaan uudelleen yhteiskuntaan. Meillä on toimintasuunnitelma, joka koskee yksin tulevien tai täällä olevien lasten asiaa. Komissiokollegio aikoo tämän toimintasuunnitelman hyväksyä keväällä 2010, minkä jälkeen parlamentti ja neuvosto sitä käsittelevät. Kyse on siis yksin EUn alueelle tulevista alaikäisistä. Ja Rouva Saporska on oikeassa myöskin siinä, että perheet on otettava entistä paremmin mukaan tähän, erityisesti kun ajatellaan internetin käyttöä ja sen valvontaa. Jälleen kerran voidaan sanoa, että internet aihe antaa, tuottaa uusia uhkia. Kuten Euroopan parlamentti ja ministerikin on todennut, niin komissio on jo aloittanut direktiiviehdotuksen valmistelutyöt. Se aiotaan esittää pikaisesti. Ja toivon, että Euroopan parlamentti tukee kaikilla mahdollisilla tavoilla tätä, mutta myöskin, että voidaan hyödyntää kaikki nämä huomiot, joita tämän keskustelun aikana on kuultu. Ja kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita ja otan huomioon sen, että Euroopan parlamentilla on tässä tärkeä rooli, kun pyrimme torjumaan tätä suurta vitsausta. Kiitos. Well, thank you, Commissioner. Kiitos komissaarille, kiitos ministerille, kiitos esittelijöille, kaikille puhujille, tulkeille ja henkilökunnalle. Tästä äänestetään helmikuun ensimmäinen päivä. Istunto päättyy.